Buongiorno cari colleghi. Hyvää iltapäivää kollegat. Meillä on nyt suuri ilo tavata senaattori John Hogg, australian senaatin puhemies. Hän alustaa Euroopan unionin ja Australian suhteista. Kuten tiedämme, niin meillä on mukana myös kansainvälisen kaupan valiokunta täällä, herra Stöödi, varapuheenjohtaja on täällä sen puolesta. Mehän tiedämme, miten tärkeät kaupalliset suhteetkin meillä on Australian kanssa. Huolimatta tästä valtavasta etäisyydestä Atlantin yli. Ei ole kyse pelkästään kaupallisista suhteista. Me jaamme myös arvot, poliittisissa järjestelmissä ja meillä on hyvin samanlainen katsomus maailmasta. Me teemme paljon yhteistyötä. Mainitsen muutaman saran, jolla tehdään yhteistyötä terrorismin torjunta, turvallisuus ja puolustus, yhteistyö muun muassa monenkeskisissä yhteyksissä ja se, mikä on erittäin tärkeää, on ilmastonmuutoksen torjunta. Me olemme kaikki tietoisia herra puhemies, siitä strategisesta roolista, joka Australialla on tuolla maailmankolkalla lähellä Aasiaa. Ja erityisesti on mielenkiintoisia näkymiä myös, kun ajatellaan kaikkea kehitystä tuolla alueella. Totta kai toivomme, että voitte vielä kertoa näistä näkymistä tänään. Ja varmasti kollegat vielä puheenvuorossa palaavat näihin aiheisiin tarkemmin. Ensinnäkin, ennen kuin alustatte, haluaisin antaa vielä puheenvuoron herra Stödille. Hän voi vielä tervehtiä myös teitä, jos haluaa. Kiitos. Uh, thank you, Chairman, and uh, welcome, Senator, to this uh, House. I think, I hope you've had a, uh, an interesting visit so far. Um,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 Prego, senatore, ascoltiamo con molti... Kiitoksia, kuuntelemme mielenkiinnolla tätä. For the very warm welcome. And uh, let me say... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Visiting the EU, um, I visited... Um... Kiitos puheenjohtaja. En ole ihan uusi EU:ssa. Olen käynyt täällä viime vuonna ja tapasin Australian ja Uuden-Seelannin valtuuskunnan edustajia silloin. Haluaisin vain sanoa hyvin selkeästi jo aluksi, että minä edustan parlamenttia enkä hallitusta. Tämä on erottelu, jonka haluan aina selkeästi sanoa, jotta ihmiset ymmärtävät, että me haluamme huolehtia siitä, että parlamenttien välisiä suhteita tuetaan EUn ja Australian välillä esimerkiksi. Joidenkin ihmisten mielestä ehkä ehkä pitäisi puhua ministereiden välisistä suhteista tai johtajien välisistä suhteista – liian helposti lähdetään puhumaan parlamenttien välisistä suhteista, kun ajatellaan, että johtajilla ja ministereillä on aivan unikki mahdollisuus keskustella, mutta parlamentaarikkojen tasolla, lainsäätäjien tasollahan meillä on aivan unikki mahdollisuus keskustella, vaihtaa ajatuksia ja näkemyksiä. Ja näin olla tukemassa lainsäätäjinä tekemämme työtä. Vasta kahdeksan viikkoa sitten otimme vastaan valtuuskunnan Australiaan. Silloin EUn valtuuskunta täytti 30 vuotta. Ja on hyvin tärkeää ymmärtää, kuinka tärkeistä suhteista on kyse – nyt nämä suhteet ovat siirtyneet uudelle tasolle Lissabonin sopimuksen jälkeen ja oli miellyttävä kuulla, että tähän viitattiin jo ensimmäisessä puheenvuorossa täällä. Kyllä me olimme aina pitäneet tärkeänä suhteitamme EU-hun ja olimme aina viestineet EUn suuntaan myöskin sitä, miten hallituksemme kanta muuttui Brenda Nelsonin nykylähettiläämme nimityksen jälkeen. Uskoaksemme tämä viestitti teille hyvin selkeästi sitä, että haluamme läheisempiä suhteita. Haluamme huolehtia siitä, että teemme yhteistyötä molempien osapuolten etujen mukaisesti pitkällä aikavälillä. Kuten on sanottu, meillä on paljon yhteisiä arvoja, Meillä on tietenkin enemmän yhdistäviä asioita kuin meitä erottavia. Yhteistyötä voimme tehdä ilmastokysymyksissä, poistuskysymyksissä. Näistä aiheista voidaan keskustella, mutta EUlla on myös mahdollisuuksia tehdä meidän kanssamme läheistä yhteistyötä Kakkois-Aasian suhteen. Me pidämme itseämme asian osana. Me olemme jo pitkään hoitaneet asian kysymyksiä. Me olemme kehitelleet hyvin merkittävää suhdetta Kiinan suuntaan jo hyvin pitkän ajan kuluessa. Niin, että pari vuotta sitten lähestulkoon koska meillä on Kiinan niin läheiset suhteet ja minulla olisi sen Kiinan suurlähettiläisen Australiassa. pystyn viemään australialaisten poliitikkojen valtuuskunnan Tibetiin. Olin ensimmäinen australialainen poliittinen johtaja parlamentista, joka pystyi käymään Tibetissä valtuuskunnan kanssa yli 20 vuoteen. Tämä oli merkittävä asia, ottaen huomioon, että hyvinkin hankalia ihmisoikeuskysymyksiä Tibetissä oli ollut noin puolitoista vuotta aikaisemmin, joten meistä tuntuu, että me voimme tuoda myöskin keskustelupöytään jotain, kun puhutaan suhteistamme Euroopan unioniin. Lisäksi haluan haluaisin siis sanoa, että me emme näe ainoastaan, että meillä on suhteet EU-hun kokonaisuutena. Me arvostamme myös monia kahdenvälisiä suhteita, jotka ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Totta kai hoidamme samanaikaisesti kahdenvälisiä suhteitamme. Kuten on käynyt ilmi, viimeksi kuluneen kahden viikon aikana olen käynyt Kreikassa, Ruotsissa ja Tanskassa – ja myös yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joten emme nyt yksinkertaisesti pyri ajamaan yhdenlaista suhdetta Australian ja EUn välillä. Me näemme myös kahdenväliset suhteet tärkeinä. Kauppakysymyksistä. Yleensä jättäisin tämän kauppa-asioista vastaavan ministerin harteille. Hän on paljon pätevämpi näissä kysymyksissä kuin minä itse, mutta – Ehkä rohkenen tänään iltapäivällä kuitenkin sanomaan, että me olemme aina tehneet taustalla työtä, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että tuohon kierros saadaan menestyksekkääseen päätökseen. Me uskomme, ja tämä koskee kaikkia poliittisia puolueita, me uskomme, että jos haluamme turvata tulevaisuutemme, ei ainoastaan Australian taloudessa, vaan maailmanlaajuisemmin, niin sillä on vapaa kauppakysymys on kysymys, johon on puututtava vakavasti. Tämä kehitys kärsii ja kohtaamme taloudellisia ongelmia maailmassa. Me olemme olleet etunenässä pitkän aikaa jo vapaakauppaa ajettaessa. Ainakin minun hallitukseni suosituin vaihtoehto olisi, että käytetään monenvälisiä suhteita tässä avuksi, eikä luoda kahdenvälisiä sopimuksia. Tämän niin koska monenväliset neuvottelut ovat niin hankalia, me olemme myöskin ajaneet kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia ihan menestyksekkäästi. Ja tätä kautta mielestäni olemme parantaneet taloudellista tilannettamme. Kuten tiedätte, me olemme kohdanneet hankalat olot talous- ja rahoituskriisin jälkeen samantyyppisesti kuin Eurooppa. Me investoimme elvytyspakettiin paljon. Mutta lisäksi Meillä ei elvytyspaketin takia syntynyt lamaa, mutta lisäksi uskomme, että lähestymistapamme kauppaan on sellainen, että selvisimme oikein hyvin talouskriisistä. Meidän taloutemme selväsi oikein hyvin ja on nyt kasvussa. Tänäänkin olen ällistynyt siitä, miten vaihtokurssi on kehittynyt suhteessa moniin maailman valuuttoihin. Voin vakuuttaa, että olen todella kiitollinen tästä, koska näin, kun minä vaimon kanssa matkustan, niin saan enemmän tavaraa rahoillani, kuin vaimo käy ostoksilla. Mutta vakavammin Tämä kyllä osoittaa sen, miten taloutemme on dramaattisesti parantunut. Haluaisimmeko kauppaa vapautettavan lisää? Kyllä silloin vastaus on selkeästi kyllä tuohon kysymykseen, koska uskomme, että näin luodaan työllisyyttä, joka on välttämätöntä, jotta voimme huolehtia velvollisuudestamme ihmisen arvoisesta elämästä ihmisille, jotka tekevät työtä Australian taloudessa. Tällaisissa oloissa totta kai tarvitaan sitä, että voidaan siirtyä siitä tilanteesta, jossa oltiin teollisuuden ja taloudellisten lonojen osalta silloin, kun ensin nämä asiat kohdattiin siihen, mitä on saatu aikaan neuvottelukierroksen lopuksi. Me ymmärrämme toki, että vaikeita kysymyksiä on. Yksi kysymys, jonka me otimme selkeästi esiin ja otamme kaikissa kauppaneuvotteluissa, on maataloustuotteisiin liittyvä kysymys. Mm-hmm. Me tiedämme, kuinka tärkeä kysymys tämä on ja samalla hankala tämän tapaisissa yhteyksissä kuin täällä teillä. Olen viitannut tähän aiheeseen näin nopeasti ja teitä varmasti kiinnostaisi enemmän asettaa kysymyksiä minulle. Toivon, että pystyn niihin vastaamaan, joten päätän puheenvuoroni tähän. Me meidän parlamentissamme omamme yhteisen ulko- ulkoasiain valiokunnan, joka kattaa molemmat parlamentin osat, edustajahuoneen ja senaatin. Ja siellä tutustutaan moniin kysymyksiin, puolustuskauppa ja ihmisoikeuskysymykset aivan erityisesti. Näihin aiheisiin keskitytään siellä työssä aivan erityisesti. Uskon, että voitte huomata, että me olemme hyvin kiinnostuneita näistä aiheista ja aina mielellämme teemme yhteistyötä EU-kollegoiden kanssa. Kiitos oikein paljon. Grazie, Presidente. È stato un... Kiitos, puhemies, hyvin kattavasta alustuksesta, toki myös lyhykäisestä. Näin voidaan avata keskustelu, jos on kulla huomioita, kysymyksiä esitettävänään puhemies Hogille. Kuten hän itse totesikin, hän mieluusti kertoisi teille lisää. Edustaja Gaaler. Uh, thank you very much, Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Nyt sielläkö vettä kaatui vai? Ei maanjäristystä kuitenkaan. No niin, Tervetuloa siis tähän valiokuntaan. Haluaisin nyt ottaa esille yhden asian, johon ette vielä tässä johdannossa ottaneet kantaa, mutta joka muutama vuosi sitten oli esi, esi, esillä. Minä olen myös Euroopan parlamentaarisen yhteisvaliokunnan jäsen ja me olemme todenneet, kuinka kovasti olette pyrkineet omalla alueellanne saamaan aikaan vakautta siellä on ollut paljonkin sotkuja, esimerkiksi Fijillä, Salman saarilla, erilaisia vallankaappauksia 2005. Äh, Ramsi, Ramsissa oli tämmöinen alueellinen missio, Papua New Guinea, Guinea. Siis äh, siellä on ollut äh, erilaisia toimia Aasian Tyynenmeren alueelta. Siis, ja miten te nyt näette tämän vakauttamis kehityksen Fijillä, Salomonin ja, ja Papuonen Kidean alalla, alueella, koska, ja onko se vaikuttanut jotenkin teidän osaltanne laittomaan maahanmuuttoon esimerkiksi? Ja koska meillä täällä e, Euroopan kehitysrahastossa on varoja käytettävinä, niin, niin onko jotain mahdollisuuksia yhteistyöhön, jotta voisimme käyttää yhteisiä varojamme parhaiten, parhaalla mahdollisella tavalla? Prego, on presidentti. Olkaa hyvä puhemies. Uh, we have... Niin, me olemme aina tarkkaan seuranneet, niin kuin meillä päin sanotaan. Olemme aina pyrkineet takamaan sen, että meillä on hyvät suhteet pohjoiseen, koilliseen ja varsinkin kaakkoon. tulkikohdan luoteeseen. Emme tietenkään ole ruvenneet tyrkyttämään mitään ratkaisukeinoa. Me olemme pyrkineet tekemään yhteistyötä näiden maiden kanssa sen selvittämiseksi, voidaanko tällaiset kysymykset ratkaista rauhanomaisesti ja sopuisasti. Emme me näe itseämme ikään kuin me johtaisimme operaatiota ikään kuin. Me teemme hyvin läheistä yhteistyötä uuden hallituksen kanssa sen takaamisessa, että suhteet tuolla alueella olisivat hyvällä tolalla. Me olemme lisänneet kehitysapuamme myös noilla alueilla auttaaksemme ennen kaikkea hallintotapaa ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, ja muun muassa peruspalveluiden tarjoamista, mutta myös HIV-AIDS puolella olemme tukeneet. Toisin sanoen me olemme pyrkineet olemaan tärkeässä osassa vakauden takaamiseksi näissä kysymyksissä. Jos ajatellaan Papua uutta Gineaa nimenomaisena esimerkkinä, niin kyllä meillä on hyvät suhteet maahan. Tiedän, että Varsin usein parlamentti on myös isännöinyt tapaamisissa ihmisiä Salomon saarilta, Papua Uusikinealta, Tongasta varsinkin. Siellähän ollaan nyt siirtymäkaudessa, siirtyessä hallituksesta toiseen. Siellä ollaan omaksumassa enemmän demokratiaa kuin aikaisemmin on ollut. Yhtenä esimerkkinä todellakin Ajatellaanpa tästä 25. toukokuuta. Itse aion vierailla Tongassa. Osallistun siellä laajempaan keskusteluun heidän kanssaan siitä, miten voidaan täytäntöön panna enemmän vastuunkantoa ja avoimuutta heidän perustuslaissaan. Voin vakuuttaa teille, että millään muotoa en mene sinne läksyttävään tai luennoimaan, mitä pitää tehdä – he ovat käyneet meidän parlamentissamme, ovat katsoneet, miten se toimii. Me menemme sinne ja näin saadaan uusia tilaisuuksia keskustella. Olemme kyllä aktiivia alueella. Niin ikään olemme aktiivisia yhden toisen naapurin kanssa, nimittäin Indonesian kanssa. Nimittäin se on yksi suurimpia kansakuntia aivan meidän kynnyksellämme ja siksi ei meillä ole varaa olla olematta hyvissä suhteissa maahan. Mainitsen tämän siitä syystä, että kun on kyse varsinkin laittomasta maahanmuutosta, niin jossakin suunnassa Eurooppaa se on ongelmallinen asia. Meillekin se on ongelma, mutta ei samaa mittaluokkaa ollenkaan. Eikä se niinkään ole peräisin maista, jotka ovat pohjoisen meistä vapua uudesta ja, ja sitten lounaasta. vaan se tulee enemmänkin luoteesta, Malesiasta ja Indonesian kautta ja sen jälkeen vaarallisten vesien kautta meidän mantereellemme. Ja kuten totesin äsken, mittaluokka ei toki ole samanlainen kuin ehkä on Lampedusassa nähty tai Kreikassa, niin kuitenkin E, on se meillekin humanitaarinen huoli ja on meille aiheuttanut vaikeuksia siinä, miten näitä laittomasti maahan tulleita ihmisiä kohdellaan. No, eiköhän siinä tullutkin jo vastaus teidän kysymykseenne. Certo. Aivan varmasti. Sitten seuraavaksi kollega kansainvälisen kaupan valiokunnasta, Scholz. Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitän myös näistä tiedoista. Haluaisin pari kohtaa vielä täydentää liittyen siihen, mitä äh, tämä valiokunnan entinen puheenjohtaja Robert Stardi sanoi. Mitä mieltä olette reaalisista näkymistä Dohan kierroksen jatkolle? Onko Australialla vielä realistisia äh, pyrkimyksiä tämän suhteen? Ja miten te tällä hetkellä nyt sitoudutte näille tälle kierrokselle, joka nyt on vielä käynnissä ja, ja joka pitäisi saada päätökseen? Ja näettekö jotain valmiutta kumppaneiden piirissä, varsinkin näissä kehittyneissä teollisuusmaissa, että ne yhdessä saisitte aika, saisivat aikaan Dohan kierroksen päätöksen. Toinen kysymys liittyy tähän läheisesti. Kun puhutaan nyt monenvälisistä tai jopa alueellisista kauppayhteyksistä, EU ja alueet, ja, ja EUssa pyritään pitämään silmällä näitä alueita, eikä niinkään tällaisia yksittäisiä kahdenvälisiä sopimuksia solmia me hieman olemme siirtymässä poispäin tällaisista kahdenvälisistä sopimuksista. Ja teillähän on moni, monenvälinen, tämmöinen alueiden välinen kauppasopimus muiden Aasian maiden kanssa. Onko nyt teidän taloudellinen yhteistyönne muiden Aasian maiden kanssa jollain tavalla katsottava eri, erillisenä siitä, mitä, mitä kahdenvälisissä suhteissa tapahtuu. Ja sitten Papua, Uusikine ja Fidji. Me olemme tässä parlamentissa seuranneet hyvin kriittisesti tätä äh, Fidjin tilannetta, arvioineet itse asiassa sen, sen kehittymistä kriittisesti taloussopimuksen kannalta – jos me solmimme taloussopimuksen äh, Fidjin kanssa, niin näettekö jotenkin yhteisien ponnistelujen kautta mahdollisuuden äh, tai, tai semmoisen vaaran, että demokratian kehitys Fidjillä edelleenkin viivästyy? Prego, presidente. Kiitoksia, olkaa hyvä puhemies. See your last part first. Ensin kysymyksen viimeiseen osaan. En usko, että minä voin ottaa kantaa siihen, mikä Fidjin tilanne tulee olemaan. Tähän tarvitsisin apua hyvän arvion saamiseksi. Mitä toiseen kysymykseen tulee? Minusta tuntuu, että varmaan ja olisi mahdollista kyllä monenvälisten ja kahdenvälisten sopimusten ja suhteiden välillä. Ei niiden tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Mutta tällaisen harmonian luominen on tässä keskeistä. Me olemme aina edistäneet monenvälisyyttä koska ainakin työväenpuolueen hallitukselle tämä on ollut tärkeä kysymys, mutta ei välttämättä kaikille muille hallitusmuodostelmille. Mutta me toivoisimme, että nämä molemmat, moninkeskiset, kahdenkeskiset, voisivat olla yhteydessä. Dohan kierroksesta vielä. Me olimme hyvin aktiivisia Uruguain kierroksen suhteen. Emme ainoastaan toimineet aktiivisesti, vaan loimme kansin ryhmän ja uskomme lopulta, että se oli se ryhmä, joka sai Uruguain kierroksen päätökseen. Kuten tiedätte, kauppakysymykset ja neuvottelut ovat hankalia, koska ihmiset aivan oikein tuomat omia kysymyksiä neuvottelupöytään, myöskin vapaa kauppasopimuksista neuvoteltaessa kahdenvälisesti. Olosuhteet ovat aina hankalat ja lopulta jotkut kysymykset jäävät aina ratkaisematta. Me näkisimme mielellämme, että tilanne ei olisi niin, että Doha olisi nyt kuollut. Me haluaisimme, että monenvälisyys toteutuu edelleen. Me emme usko, että tämä maailman taloudellinen tulevaisuus pystytään ratkaisemaan kahdenvälisten toimien kautta. Mukaan on saatava suurempi ryhmä valtioita, jotta saadaan aikaan tulos, joka on taloudellisesti hyvä kaikille – ei niin, että suositaan erityisesti jotain taloutta. Ja tässähän vaikeus onkin. Miten saadaan tasapainoitettua tulos sellaiseksi, että se on kaikille hyväksyttävissä tai hyvä tulos? Tämä on hankalaa. Ja joskus joudutaan myöskin suostumaan kompromisseihin, Ja jos minä tietäisin, mikä lopputulos on, voisin luopua politiikasta ja ryhtyä toisiin hommiin huomenna. Minä en tiedä, mikä ratkaisu tulee olemaan ja mikä lääke löydettäisiin, joka sopisi tähän. Toivoisin, että sen tietäisin. Voisin kantaa vielä lähettilälle puheenvuoron. Uh, olkaa hyvä, olkaa hyvä herra lähettilä. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puhemies Hogi. Voiko ehkä lisätä muutaman seikan? Ensinnäkin huolimatta historiasta. Jos ajatellaan EUn ja Australian kauppakiistoja, niin me olemme tehneet hyvin paljon läheistä yhteistyötä, jotta Dohan kierros saatettaisiin päätöksen. De Hucht ja ministeri Minnesen puhuvat usein asiasta. Ja kyllä se näyttää aika synkältä, mutta meidän mielestämme jotain toivoa kuitenkin on. USA, Brasilia, Intia eri syistä ovat aiheuttaneet ongelmia viime kuukausien aikana monissa asioissa, varsinkin markkinoille pääsyssä muissa kuin maataloustuotteissa. Komission jäsen de on todennut, että he kuitenkin aktiivisesti pyrkivät samaan aikaan kahdenkeskisiä kauppasopimuksia samaan aikaan. Seitsemän on nyt käynnissä. Ja Australian hallitus viime viikolla totesi kuitenkin, että me aiomme aggressiivisesti avata markkinamme neuvotteluissa alakohtaisesti, vaikkakin uskomme, että me emme pääse muiden markkinoille samalta pohjalta. E, talouspaketissa me olemme erittäin pettyneitä siihen, ettei Fitchillä tilapäinen ole kunnioittanut demokraattisia periaatteita ja kansalaisten toiveita. Me uuden seelannin ja muiden maiden kanssa olemme äh, asettaneet pakotteita hallinnolle ja me olemme tarjonneet vuosittain 30 miljoonaa euroa auttaen kehityskysymyksissä, varsinkin kansalaisjärjestöjä. Vanhoinen komissio, joka on kovin avokätinen Tyynellämerellä ollut, on siellä suurin avunantaja ja on käynyt neuvotteluja meidän kanssamme tavoista tarjota Fidjin kansalaisille apua niiden sopimusten pohjalta, joita on Tyynellämerellä saatu aikaan. että tuki menisi perille. Niin ikään kun käymme neuvotteluja puitesopimuksesta Euroopan unionin kanssa, niin yhdellä alalla me oikeastaan neuvottelut saaneet jo päätökseen delegoiduista valtuuksista avustamisessa. Me autamme siis komissiota Tyynellä merellä. EU auttaa meitä puolestaan, että me voimme antaa kehitystukea Afrikassa. Kiitos, herra puheenjohtaja. Grazie, Kiitoksia lähettiläs. Sitten seuraavaksi edustaja Rutset, parlamentin varapuhemies. Hänen harteillaan on Aasia. Grazie, presidente. President, let me ask, let me ask... Haluaisin kysyä kolmesta asiasta. Ensinnäkin uudesta Seelannista, koska Australian vahvin ja pitkäaikaisin kumppani vapakaupankin alalla on uusi Seelanti. 66 solmittiin ensimmäinen vapakauppasopimus. Voitteko nyt jotenkin verrata ei pelkästään taloudellista integraatiota, koska integraatiota Australian ja Uuden-Seelannin välillä siihen, mitä täällä EU:ssa tapahtuu. Onko jotain yhtäläisyyksiä tai selkeitä eroja? Toinen kysymys vapakauppasopimuksesta on kolmenvälinen Australia, Uusi-Seelanti, ASEAN, joka allekirjoitettiin aloitettiin, onko se kolme vuotta sitten. Se on nyt siis käyn voimassa. ASEAN on tällainen 400 miljoonan äh, kuluttajan aasialainen yhteisö, joka on Australiallekin varmasti hyvin tärkeä. Ja kolmas kysymys, jos olen oikein ymmärtänyt, Australia aloitti aloittaa nyt vapaakauppasopimusneuvottelut Kiinan kanssa, Japanin kanssa. Voisitteko hieman kertoa näistä lisää ja, ja siitä, mitä siellä nyt on tapahtunut tähän mennessä? Prego, Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, in term... No, Uuden-Seelannin Uuden osalta en nyt tiedä, onko minulla valtuuksia ja taitoa takan antaa teille eh, eroista ja samankaltaisuuksista loputonta listaa EUn suhteen. Minä en tiedä, ymmärränkö täysin oikein myöskään tätä EU-järjestelmää ja sitä, miten EU-ssa nyt liikku, liikkuminen on vapaata, mutta en tiedä, voidaanko näitä kahta verrata toisiinsa, siis mitä täällä nyt EUn sisällä tapahtuu ja mitä meidän lähialueella tapahtuu. Riittänee sanoa, kuten tekin sanoitte, että me olemme nyt lähentyneet toisiamme molilla aloilla ja, ja, ja pitkän ajan kuluessa jo elintarvike, turvallisuuskin jopa on tullut tähän mukaan ja, ja on paljon aloja, joista olemme yksimielisiä uuden sedallin kanssa. Ja myös vapaa liikkuvuus maidemme välillä on tässä mukana. Näkisin kuitenkin, että ehkä ainut askel, joka nyt muuttaisi tilannetta nykyisestä huomattavasti, olisi tällainen parlamenttien välinen yhteistyöelin tai unioni, jota ei lähiaikoina kuitenkaan ole suunniteltu, koska molemmat maat ovat niin riippumattomia, emme näe tällaista tarvetta lähiaikoina. Ja ehkä joku yhteisvaluutta maidemme välillä voisi olla myös tällainen askel, mutta en usko, että tällaista on vielä edes vakavissaan ajateltu. Minä osallistuin meidän parlamenttimme yhden valiokunnan tutkimukseen, jossa katsottiin tätä laajempaa kysymystä liittyen yhteiseen valuuttaan lounais-Tyynemeren äh, alueella, koska siellä on pienempiäkin maita, jotka käyvät kauppaa Australian ja Uuden-Seelannin kanssa, jos meillä olisi yhteinen valuutta, vähän samanlainen kuin teillä euro Tiedän, että kaikki Euroopan maat eivät ole siinäkään mukana. Mutta edelleenkin täytyy sanoa, että tätä ajatusta tutkittuamme eh, sille ei kovin lämmintä vastaanottoa sitten laajemmassa ympäristössä tai kontekstissa löytynyt. Meidän vapakauppasopimuksemme ASEANin kanssa on erittäin tärkeä ja kuten lähettiläs tässä juuri sanoi, niin mielellämme me avaamme kauppasuhteitamme ja kaupparajojamme ja meidän taloutemme luonnollisesti sen seurauksena entisestään kasvaa. Australian uuden Seelannin osallistuminen tällaiseen vapaakauppasopimukseen on erittäin tervetullut kehitys. Sitten Kiinan vapaakauppasopimus ja sen eh, edistyminen tai neuvottelujen edistyminen tietenkään ei voi antaa eh, kovinkaan tarkkoja yksityiskohtia. Kuitenkin tiedämme, että emme Kiinan kanssa vapaakauppasopimusta vapaakauppasopimusneuvottelujen kuvitelleenkaan olleen yks, olevan yksinkertaisia. Ja tämä kuvaa ehkä tätä suhdetta kiinalaisten kanssa ja, näin vaan tämä pitkälti perustuu bisneksen tarpeisiin. Ja ne intressit, joita, joita Kiinassa on osoitettu ja sitten toisaalta ne rajalliset kysymykset, jotka tällaisen sopimuksen puitteisiin haluamme. Japanin osalta en osaa sanoa oikeastaan yhtään mitään. Ah, prima, Lähettiläs, olkaa hyvä. Thank you. Uh, just to add, uh, China is our largest trading partner. Uh, it... Kiitos. Kiina oli toiseksi suurin kumppani EUn jälkeen ennen talouskriisiä. Vapaakauppaneuvottelut Kiinan kanssa ovat nyt hankalassa tilanteessa. Ongelmia on nyt molemmin puolin mutta me toivomme, että saamme uutta vauhtia tähän prosessiin ja pääministerimme käy Kiinassa ensi viikolla. Suhteessa Japanin neuvottelut ovat edenneet melko pitkälle. Japani on kolmanneksi suurin kauppakumppanimme. Myöskin suhteessa ASEAN vapakauppasopimukseen Jokin ajaa monia vapakauppakysymyksiä, mutta meille mieluisempia olisivat monenväliset sopimukset. Emme tiedä, miksi EU ei lähtenyt monenväliseen sopimukseen ASEANin kanssa. Ei, emme me näe, että tämä haittaisi meidän etujamme alueella. Ja vaikka niin olisikin, niin me tukisimme EUn tällaisia pyrkimyksiä ASEAN maiden suuntaan. Ja jos joku sitä kysyisi, me emme aja vapaakauppasopimusta EUn kanssa. Emme sulje nyt ovea mahdollisuuksilta tulevaisuudessa, mutta me ennemmin ajaisimme nyt monen välistä kauppasopimusta, joka on nyt ongelmissa. Kiitos. Kiitoksia. Täällä on vielä joukko puheenvuoropyyntöjä. Meillä on puolisen tuntia aikaa. Jos teille sopii, teemme seuraavaksi, että meille tulee kaksi puheenvuoroa yhdellä kertaa ja sitten teillä on aika vastata. Ainoa mahdollisuus, että voidaan säästää hiukkasena ajan käytössä. Edustaja Kazak, hänkin kansainvälisen kaupan jäsen, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Уважаеми сенатор уважаеми колеги, аз наистина... Kiitoksia, herra senaattori Holk, hyvät kollegat. Minä olen hyvin suurella mielenkiinnolla kuunnellut teidän puheenvuorojanne liittyen suhteiden ja neuvottelujen kehitykseen Dohassa. Se on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan neuvottelujen saattamista päätökseen. Niin ikään me tarvitsemme nostetta monen keskisissä yhteyksissä – Te puhuitte kaarikeskeistä suhteista muun muassa Japanin ja Kiinan kanssa. Esittäisin teille kuitenkin yhden kysymyksen. Nimittäin olen lukenut, että tämän suuntaiset neuvottelut Intian kanssa käynnistettäisiin tänä vuonna. Ehkä tiedätte, että EU on sekin miettimässä tällaista sopimusta Intian kanssa. Meillä on kuitenkin ollut vaikeuksia Intian kanssa. Tämä koskee varsinkin kestävän kehityksen lausekkeita, mutta myös lapsityövoiman käyttöä ja niin edelleen. Oletteko te sitä mieltä, että tekin törmäätte karikoihin Intian kanssa käytävissä neuvottelussa? Toinen kysymys kahdenkeskinen kauppa Australian ja Euroopan unionin kesken. Siinä meillä on miinusmerkkinen saldo Australian näkökulmasta. Toisin sanoen meillä vienti ja tuonti eivät ole yhteismitallisia. Miten tässä saataisiin aikaan parempi tasapaino? Onorevole. Edustaja Sivic. Dziękuję bardzo. E, przybywa pan z tego regionu świata, e, który... Kiitos. Niin täällä tietenkin teidän maanne on ehkä vähän tuntemattomampi, koska se on niin kaukana. Mutta tuntuu siltä, että viime vuosien aikana me olemme Kiinan nousua todistaneet ja monet ovat puhuneet Kiinan taloudellisesta laajentumisesta ja sen, sen talous, taloudellinen vaikutusvalta vain sen kun kasvaa. Mikä on nyt sitten Australian kanta Kiinaan? Miten te näette Kiinan kehittymisen? ja, ja miten teidän dialoginne ja, ja on Kiinan kanssa edistynyt Taiwan kysymyksessä, kun ajatellaan näitä lähi, lähiaikoja ja sitten ehkä näiden maiden yhdistyminen, lähi, niiden, sen mahdollisuus? No niin, puhemies, voisitteko vastata näihin kahteen kysymykseen? Olkaa hyvä. Uh, firstly, the, the question about, um... Ensinnäkin neuvottelut Intian kanssa. Me emme tietenkään ennakoi tässä yhtään mitään. Ajatellen lapsityövoimaa. Tietenkään voi ajatella, että ihmisoikeuksia puolitaan millään tavalla. No, se on neuvottelijoiden asia. Minä nyt en ole niitä ihan läheltä seuraamassa, mutta Eiköhän ole niin, että jos vapakauppasopimus joskus solmitaan, niin se on sellainen, joka olisi sellainen, joka noudattaisi ihmisoikeusperiaatteita ja olisi hyväksyttävissä myös australialaisille. Haluaisimme, että meidät nähdään sellaisina, jotka puolustavat perusoikeuksia. En nyt kyllä olennoissa mukana. Mutta kun jos olisin ollut, olisin ehkä voinut tarkemminkin jotain kertoa. Sitten, jos ajatellaan tätä saldoa kauppasuhteissa, niin emme me tätä näe pelkästään ikään kuin vapaakauppasopimuksen näkökulmasta tavaroissa. Kyllä voidaan ajatella palveluitakin monissa yhteyksissä, kun minä nyt olen ollut selvityksissä mukana parlamentissamme, olen huomannut, että esteitä on ollut silläkin saralla yhtä lailla kuin on ollut vanhoissa tariffeissakin tavarakaupassa. Me uskomme, että meillä on aika lailla kokemusta ja myös voimavaroja, varsinkin rahoitusta, esimerkiksi matkailun alalla – koulutuksessa. Totta kai siellä voidaan erilaisia keinotekoisia kapuloita panna rattaisiin. Kulttuuriteollisuus esimerkiksi on ollut meille erittäin tärkeällä sijalla. Meillä on nimittäin myös valtavat määrät esimerkiksi voimavaroja, luonnonvaroja esimerkiksi. Siellä ei ole tariffiesteitä, mutta ei ole kovin yksinkertaista käydä kauppaa tavaroillakaan nykypäivänä. Ja, mutta palvelussa varmasti on nyt tulossa uusia mahdollisuuksia, jos missä. Sitten Kiinan valta-asemasta, kuten varmasti olette tietoinen, niin me olemme olleet hyvin aktiivisia – noin runsaan 30 vuoden ajan Kiinan kanssa, jo silloin kun ei ollut kovin muodikastakaan olla yhteyksissä Kiinaan, koska maailmantilanne oli mikä oli silloin. Me olemme kuitenkin tätä vaalineet eri näisten hallitusten kanssa ajan saatossa ja me uskomme, että Kiina on keskeinen toimina, toimija monilla aloilla – ja meidän täytyy saada heitä aktiivisesti mukaan. He ovat hakeutuneet meidän tykömiä, ja me olemme hakeutuneet heidän tykönsä myös vuoropuhelun harjoittamiseksi niin, että on yhteisymmärrys kuitenkin meidän välillämme. Kiinasta ja Taivanista puheen ollen sitten, niin joskus tässä törmätään aiheeseen, joka liittyy vakauteen tuolla alueella. Me olemme jo pitkään äh, ajaneet yhden Kiinan politiikkaa. Me olemme aina todenneet, että tunnustamme, että on olemassa yksi Kiina ja olemme aina sanoneet, että Taivan on taloudellinen yksikkö. Kiinalaiset ovat aina ymmärtäneet meidän kantamme asiassa. Totta kai olisi mukava että näiden kahden talouksen välillä olisi pyrkimyksiä lähestyä toinen toistaan. Ja niin, että saisi taloudellisesti ja kansallisen diplomatian kannaltakin vain yksi yksikkö. Ei se tietenkään ole millään muotoa estäneet meitä, kuten varmasti huomaatte, niin Me olemme myös olleet taustatyössä APEKin parissa, että sekin toimisi. APEKissahan on taivan myös yhtenä taloutena mukana. Ja tämä on toiminut hyvin aikaisemmin ja Kiinan hallitus on kunnioittanut meidän omaksumamme kantaa. Mutta siis meillä on ihan selvästi yhden Kiinan politiikka. Darei la parola al collega. Kollega Stödi ensinnä puheenvuoro. Kansallisen kaupan varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensin mä tuli mieleen, että Hans Pöttering on täällä yleisössä tänään ja ensin tapasin hänet, kun Hänellä oli ihan eriväriset hiukset. Kummallakaan ei ollut harmaita hiuksia meistä ollenkaan. Siitä on nyt pitkä aika. Ja hän sanoi minulle jotain, mikä on hyvin merkittävää, kun keskustellaan Australiasta ja Uudesta Seelannista ja tietysti olevasta sunnuntaista. Me, että meillä on rauha Euroopan unionissa. Se on niin tärkeä asia. Ja haluaisin kiittää teitä. kun te olette ollut niin tärkeä näissä asioissa maataloustuotteista. A... Uskotteko, että maatalouskysymykset ovat edelleen ongelmia, kun esimerkiksi vehnän hinta – on noussut maailmanlaajuisesti. Eikö meidän pitäisi unohtaa maatalous, antaa markkinoiden hoitaa tehtävänsä 50 miljoonaa henkeä lisää maailmassa tämän vuoteen 2050. Miten saadaan ruokaa kaikille näille ihmisille? Kyse ei ole ainoastaan kiintiöistä tai tariffeista silloin, vaan tämä on valtava ongelma ja kysyisin, haluaisitteko kommentoida tätä? Ja toinen asia, jonka huomasin täältä briefauksesta, on se, että koska tämä on yhteinen kokous ulkoasioita hoitavan valiokunnan kanssa, sanoitte, että Australian kauppaministerin selkeän viestin jälkeen on ajateltu uutta kauppapoliittista kantaa huhtikuussa 2011 ja sanoitte, että kauppapolitiikka muotoillaan riippumattomana ajatuksista, jotka liittyvät lähinnä ulkopolitiikkaan. Tämä on ihan päinvastaista siihen, mitä me olemme tehneet Lissabonin jälkeen. Mikähän kanta teillä olisi tähän? Kiitos. Sitten edustaja Donjon, puolustusalivaliokunnan puheenjohtaja. Hän varmasti puhuu meille yhteisestä aiheesta, eli turvallisuudesta puh- puolustuksesta. Kiitos puheenjohtaja herra puhemies. Ensinnäkin haluaisin ensinnäkin osoittaa myötätuntoni alueelle Queenslandille sen kokemista ongelmista viime aikoina. Itsekin kävin siellä hiljattain. Ensinnäkin puolustuksesta haluaisin tietää näin budjettikurin aikoina se on koskenut kaikkia länsivaltoja ja se vaikuttaa kaikkien valtioiden kantokykyyn. Niin mikä se on tilanne Australiassa puolustuspolitiikassa ehkä tulevinakin vuosina? Onko sielläkin voimakkaita rajoituksia rahoituksessa? Onko siellä sotilaista kapasiteettia leikkaamassa? Toiseksi yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, jota me toteutamme Euroopan unionissa, jos ajatellaan mahdollisia kumppanuuksia Australian kanssa – kun kerran meillä on yhteisiä sotilaallisia operaatioita, varsinkin laivastossa. Ajatellaanpa esimerkiksi Somalian edustalla käytävää merirosvotaistelua. Ja jos ajatellaan puolestaan valtion rakentamista joissakin maissa, ehkä siellä voidaan jotain siviilitukea, poliisi, tulli, oikeuslaitos. Onko Australia tätä ehkä tarkastellut myös yhtenä mahdollisuutena Euroopan unionin kanssa harjoitettavassa yhteistyössä. Kiitos. No niin, olkaapa hyvä puhemies. Thank you. Um... Kiitos. No ensinnäkin tähän kauppa lausumaan minä olen nyt viime, sen kolmen viikon ajan ollut tässä matkoilla, joten en nyt ole ihan viime, as, viimeaikaisista asioista edes selvillä. Ei sen takia, että hallitus ei kerro, vaan sen takia, että minä olen nyt keskittynyt tähän matkustamiseen. Mutta lähettiläs kuitenkin tietää tästä ministerin lausunnosta ja ehkä hän siitä voi sanoa jotain. Kuitenkin olettaisin, että ei sitä voi maatalouttakaan noin vaan unohtaa. Kyllä se joka tapauksessa tulee olemaan hyvin tärkeä osa näitä, näitä neuvotteluita ja, ja kun sanotte, että markkinavoimien pitäisi ratkaista tämä tilanne, niin en oikein usko, että markkinavoimat voivat tätä tilannetta ratkaista. Kyllä tarvitaan, minä ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, tarvitaan jotain interventiota. Ja, ja sitten ministerin lausunnosta ehkä sitten tosiaan lähettiläs voi kommentoida. Minä en siitä tiedä edes itse. Sitten puolustuskysymyksestä. Me, Australian hallitus ei ole sitoutunut lisäämään puolustus Eli ei ole, äh, äh, hallitus ei ole pienentämässä näitä puolustusmäärärahoja eikä puolustusvoimiakaan. 12. Maa, äh, anteeksi, toukokuuta tänä vuonna ollaan katsomassa tätä tilannetta uudelleen ja hallitus ehkä budjetissa nyt sitten tuo jotain lisää aloitteita. Niistä en tällä hetkellä vielä tiedä, koska toukokuussa vasta julkistetaan tämä budjetti, mutta olisin hyvin yllättynyt, jos mitenkään ryhdyttäisiin puuttumaan puolustusvoimamäärärahoihin. Mehän olemme olleet mukana Afganistanissa esimerkiksi. Me olemme sitoutuneet siihen projektiin tai missioon. Ja paitsi, että olemme hyvin sitoutuneet rauhan turvaamiseen siinä muodossa, niin, koska me emme ole Naton jäsen, mutta siitä huolimatta olemme olleet valmiita varmistamaan sen, että meidän joukkojamme voidaan käyttää Naton tueksi tai tukena. Ja koska olemme niin kaukana Libyasta, eikä sen takia meillä ole tarvittavia resursseja. Kuitenkin herra Roode, ulkoministerimme, oli aktiivisena mukana, kun tätä Libyan lentokieltoaluetta ne, lentokieltoalueesta päätettiin. Tiedän, että meidän sotilaallinen sitoutuminen ja, ja, ja ulko- poliittinen sitoutumisemme eh, liittyy tällaiseen kansainväliseen toimintaan yleisemminkin. Mutta jos joku haluaa esimerkin nyt sitten siitä, miten me olemme jatkuvasti, tämmöisessä pitkässä riidassa olleet mukana, niin eh, muistuttaisin siitä, että kun Kyproksella saatiin aikaan rauha, jos sitä nyt siksi voidaan kutsua, tai ase, aselepo edes, niin meidän poliisimissiomme on ollut paikalla siellä sen jälkeen ja sitoumuksemme ei ole horjunut sen koommin Kyproksen suhteen. Ja mitä sitten tulee, tulee tähän laajempaan kysymykseen, merirosvoukseen ja muihin, niin näitä aina katsotaan – oman toimintaympäristömme näkökulmasta. Meillä on olemassa paljonkin resursseja, joita käytetään laittoman maahanmuuton estämisessä hyväksi. Ja hyvin usein, jos ei välttämättä laivastomme, mutta pienemmät toimijat, kuten esimerkiksi Tulli, joka valvoo aluevesiämme, ja me voimme myös lainata välineitämme YK on hyväksymiin toimiin. Ja me siis toimimme omalla alueella. Toimimme olemme alueellamme, kun ajatellaan, että meidän puolustusvoimamme eivät ole niin valtavan laajat ja, ja mitenkään tämä tietenkään ei vapauta meitä siitä, että me olemme mukana rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa omalla alueella ja myös maailmassa muualla. Ja nyt ehkä sitten lähettiläs voi vastata tähän ja lisätä tähän jotta omat kommenttinsa. Kiitos puolustusministeri ministeriöstä. 20 prosenttia BKT menee puolustuksen ja Australia on ollut uudistamassa vuosikymmenen aikana. Nyt on kolme prosenttia sitouduttu lisäämään ja vuosittain seuraavan vuosikymmenen aikana samalla parantaen varankäytön tehokkuutta puolustussaralla. Meidän kantamme on sellainen, että meidän on luotettava kumppanuuksiin rajoillamme lähialueilla, mutta myös globaalisti me keskustelemme pitkän aikavälin strategisesta kumppanuudesta Naton kanssa. Se liittyy terrorismin vastaiseen työhön, humanitaariseen työhön, merirosvoiden vastaiseen turvallisuuteen. Me tarvitsemme monlaisen lähestymistavan turvallisuuteen. Kuten puhemies sanoi, me olemme Afganistanissa kymmeneksi suurin valtio. Meillä on enemmän kyllä siellä kuin NATO-maalla. Myös merirosvoiden vastaiset toimet ovat meille tärkeitä. Kauppaan liittyen Australian hallitus ilmoitti viime viikolla kannan, joka muuttaa – kantaa, joka hallituksella on ollut kauppasopimuksiin. Kyllä, lapsityövoiman väärinkäyttökysymys on edelleen tärkeä näissä yhteyksissä, samoin kuin työntekijöiden oikeudet kaiken kaikkiaan. Samalla hallitus on sanonut, että se haluaa ajaa kauppaneuvotteluita. Ja se sisältää joskus sen, että avataan omia markkinoita, vaikka saataisiin vain rajallinen pääsy vastapuolen markkinoille. Lisäksi hallitus on sanonut, että kauppaneuvotteluita käydään todella sisällöstä, ei neuvottelemisen takia. Lisäksi on todettava, että toimintatapa on sellainen, että uran, uranin myynti esimerkiksi Intialle ei tule kysymykseen, kun se ei ole yhden sukusopimuksen osapuoli. Me edelleen siis ajamme taloudellisia etuja, mutta koska me olemme hyvässä taloustilanteessa tänään, meidän on muistettava se, että osasyynä on se, että Australian hallitukset ovat avanneet markkinoita ja tämä on vahvistanut meidän asemamme. Siksi hallitus on sitä mieltä, että meidän kannattaa avata markkinoitamme edelleen jotta voimme elää vauraudessa. Kirilov. Edustaja Kirilov ja sen jälkeen Jorgo ja sen jälkeen keskustelu päättyy. Kirilov. Senator. Kiitoksia. Senaattori, mainitsitte osallistumisenne Afganistan-operaatioon. Käydäänkö Afgan- keskustelua teidän osallistumisen tehokkuudesta ja mikä minua kiinnostaa varsinkin, miten te arvioitte yleisesti tilannetta ja siitä, miten sieltä päästään pois. Olisi kiva kuulla Atlantin toiselta puoleltakin mielipidettä. Onorevole Agi Giorgio. Agi Giorgio. Θέλω να ακολουθήσω και εγώ τον κύριο Χοκ. Ε, άκουσα την περιγραφή σας για την οικονομία Kiitos. Niin minä kuuntelin tätä kuvausta Australian talouden tilasta ja on hyvin ilahduttavaa kuulla tällainen positiivinen, positiivinen tilanne. Ja tämä johti minut ajattelemaan sitä, mitä USAssa on sanottu, tai mitä sanottiin kymmenen sekuntia ennen kriisin puhkeamista – Tietenkään en halua verrata näitä tilanteita keskenään, mutta olisi mielenkiintoista kuulla, mitä te olette tehneet toisin Australiassa. Koska tämä oli, te, te olette hyvänä esimerkkinä sekä USAlle että Japanillekin. Ja mitä sitten tulee maahanmuuttokysymyksiin, niin te, tai en ole ihan varma, Miten te sitä, miten te siitä selviätte? Vaikuttaa siltä, että, että selviätte, jos nyt jätetään pois nämä diplomaattiset korulauseet. Australiahan on ollut maahan muuttokohdemaa. Ja, ja australialaiset ovat sukujuuriltaan maahanmuuttajia. Ja, nyt sinne sitten rantautuu maahanmuuttajia muualta. Ja mitä herra mm, Kirilov äsken puhui Afganistanista, niin miten te näette tilanteen kehittyvän Afganistanissa, teidän asemanne siellä? No niin, nyt yhteenveto, herra puhemies. Thanks very much. Paljon kiitoksia. Afganistanista ensinnäkin. Hallituksen päätös on osallistua. Se ei ole parlamentin päätös. Tämän sanottua niin aikaisemmin tänä vuonna käytimme melko paljon parlamentaarista aikaa sekä edustajahuoneessa että senaatissa keskustellaksemme meidän sitoumuksestamme Afganistaniin. Ja vaikka kannat erosivat välillä liittyen tiettyihin osallistumisen aspekteihin, on kuitenkin sanottava, että kaiken kaikkiaan tuettiin osallistumista. Jotkut ehkä haluaisivat toisenlaiset menettelyt siihen, miten näitä päätöksiä tehdään, mutta tuo vaihtelee vähän poliittisten kantojen mukaan Australiassa, mutta se ei vaikuta siihen, miten suhtaudutaan, kun osallistuminen on jo tosiasia. Poistumiseen. Me emme ole ainoastaan osallistuneet taistelevien joukkojen kautta, vaan me olemme myös pyrkineet saamaan sinne joukkoja, jotka ovat mukana – jälleen rakentamassa maata, koska me uskomme, että ainoastaan sodan käyminen ei sinänsä auta voittamaan koko taistelua Afganistanissa. Meillä on siellä insinöörejä, muita ihmisiä, jotka auttavat afganistanilaisia luomaan yhteisöjään, huolehtimaan sitä, että rakennetaan turvallinen elinympäristö – ja huolehditaan myös ihmisarvosta, jota aikaisemmin ei siellä olisi ollut. Kuten tiedätte, me olemme myöskin menettäneet sotilaita Afganistanissa. Ihmisenkien menetys on valtava hinta, jonka ovat joutuneet maksamaan jotkut australialaiset perheet – Australian parlamentissa, senaatissa ja edustajahuoneessa on kunnioitettu niiden muistoa, jotka ovat menettäneet henkensä oikeuden ja rauhan nimessä. Kuten täällä aikaisemmin mainittiin, Ellen Garpolin muistamaan australialaisten osallistumista ensimmäiseen maailmansotaan – Viime vuonna, kun olin täällä Euroopassa, olen myöskin osallistunut muistotilaisuuteen. Me olemme aina valtiona tukeneet vapautta, oikeudenmukaisuutta tässä mielessä. Mitä Australian talouteen tulee ja myönteisiin kommentteihin, on sanottava, että kyllä meillä on ollut omat ongelmat Australian taloudessa pitkän aikaa. Emme me voi puhua välittömästä menestyksestä. Enkä usko, että puhun täällä nyt niin voimakkaaseen sävyyn Australian taloudesta, että se kaatuu muutaman päivän kuluttua. Meidän pitää vain ajatella meidän asemaamme nyt suhteessa siihen, miten kansainvälinen talouskriisi iski Yhdysvaltoihin ja muihin maihin. Meillä rahoitusmarkkinat ovat hyvin tarkkaan säädeltyjä. Siksi ei olisi mahdollista, että meillä kävisi samoin kuin erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla ja myös jossain muissa maissa. Ja ajattelisin, että jos katsotte sitä, mitä tapahtui 20 globaalin talouskriisin jälkimainingeissa. Huomaatte varmasti, että Australia on hyvin aktiivisesti ajanut sitä, että valvotaan tarkemmin rahoituslaitoksia, eikä anneta vain markkinavoimien toimia. Markkinavoimat ovat varmasti ihan hyvät, mutta Yhdysvaltain markkinoiden hyvin avoin toiminta johti tässä ongelmiin, joten meidän asemamme oli siinä mielessä vähän parempi. Me edelleen pidämme hyvin tarkkaan silmällä rahoitusmarkkinoidemme toimintaa, jotta voimme parhaamme mukaan huolehtia valvonnasta. En halua esittää, että tämä on täysin hallinnassa teemme tämän työn täydellisesti, mutta kuitenkin tilivelvollisuus toimii meillä paremmin. Ei tämä sitä tarkoita, etteikö ongelmia synny välillä, ettei ole sellaisia, jotka pyrkivät kiertämään lainsäädäntöä. Totta kai tällaisiakin roistoja on. Mitä maahanmuuttoon tulee? Meillä on kaksi maahanmuuttoa maahanmuuttoperäistä ongelmaa. Laiton maahanmuutto ja ne, jotka jäävät maahan viisumijärjestelmän turvin, tulevat maahan turistiviisumilla ja jäävät sitten pidemmäksi aikaa kuin mitä viisumi mahdollistaa. 60 000 laitonta maahanmuuttajaa maassamme suhteessa ongelmaan, joka on Euroopassa tuntuu melko pieneltä luvulta. Ja sitten vähän vaarallisempaa reittiä tulevat, siis veneillä meille pyrkivät. Meidän velvollisuutemme on noudattaa UNHCRn sääntöjä, pyrkiä selvittämään, onko kyse aidosta turvapaikanhakijoista vai onko kyse ihmisistä, joille ei turvapaikkaa pitäisi myöntää. Me emme halua sinänsä vastustaa sitä, että nämä ihmiset liikkuvat vapaasti, mutta meidän täytyy hoitaa omat tehtävämme omien standardiemme mukaisesti. Totta kai meidän toimintamme nyt joutuu välillä äärirajoille, mutta kyllä me kuitenkin huolehdimme siitä, että näiden ihmisten tilanne käsitellään nopeasti. Meillä on velvollisuus, me olemme sitoutuneet siihen. Kyllä, nämä ihmiset ovat vastaanottokeskuksissa, mutta me käsittelemme erikseen naisia ja lapsia, jotka eivät tällaisiin keskuksiin joudu. Jotkut laittomista maahanmuuttajista tulevat Afganistanista, jotkut Sri Lankasta, jotkut muista maista, Iranista esimerkiksi. Mutta vihreät riippuvat vähän vuodenajasta. Jos ajatellaan esimerkiksi, milloin on turvallista veneillä tulla rauhallisempina aikoina näitä mammut liittovirtojan enemmän. Haluaisiko lähettiläs lisätä jotain? Sanoisin vain, että taloutemme on vahvassa asemassa, koska 40 vuotta on uudistuksia tehty molemmissa poliittisissa leireissä hallituksen voimien niin maahanmuuttoasioissa. Me olemme todellakin maahanmuutto kanssa ja eurooppalaisen mitoin on kyse vähäisistä määristä. Olemme omaksuneet mahdollisimman humanitaarisen lähestymistä vaan. Se. Ehkäpä kollega Stödi haluaa vielä lausua loppusanat. Well, no, Chairman, really just a... No eipä oikeastaan, haluan vain kiittää senaattorin puheen, senaattoria ja, ja lähettiläistä siitä, että hyvin rehellisesti vastasivat erilaisiin kysymyksiin. Kiitos vielä kerran. Emme tässä mainitse urheilullista menneisyyttämme, mutta kuitenkin. Mutta tässä on kyse sellaisista maista, jotka puhuvat äh, tai pelaavat samaa peliä, mutta haluan kiittää ajastanne, jonka kulutitte kanssamme. Näihin kiitoksiin liitymme kaikki. Olimme todella kiitollisia siitä, että olitte täällä läsnä. Yeah, good to see you. Yeah, good to see you. Bene, allora possiamo procedere. No niin, sitten varmasti voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Aiheena on siinä edustaja Munjifin mietintö EU globaalina toimijana. Sen rooli monen välisissä organisaatioissa. Tänään me keskustelemme tarkistuksista, niitä on 154 kappaletta. Esittelijä on kuitenkin nyt laatinut kymmenen kompromissi tarkistusta, eli kolmannes tarkistus niiden piirin on tullut. Olkaa hyvä esittelijä. Grazie, Kiitos puheenjohtaja sanon, että se, että hoidetaan globaalisti ongelmia näinä kriittisinä aikoina, koska kasvu ei ole kovin suurta, varsinkin teemat ovat lisääntyneet. Varsinkin kansainvälisissä järjestöissä ja eri valtioissa kullakin on oma kykynsä hallita sitä. Yhtäältä olemme käyneet keskustelua kansallisten järjestöjen uudistuksista silloin, kun ne on tar- rakennettu paljon toisen maailmansodan jälkeen. Täyden keskustelua myös siitä, miten ne voitaisiin sopeuttaa uuteen tilanteeseen kansainvälisesti. Toisaalta olemme myös seuraamassa myös sitä, miten nyt kansallisessa on tullut vastaan aikamääriäkin, koska ne eivät enää ole riittäviä vastaamaan uusiin ryhmittymiin, klikkeihin ja klubeihin, jotka ovat epävirallisia eri teemojen käsittelyä varten kansainvälisellä näyttämällä. Meidän täytyy myös selvittää, mikä on legitimiteetti ja johdonmukaisuus näissä uusissa rakenteissa ja määritellä, mikä on Euroopan unionin rooli noissa samoissa yhteyksissä. Kun meillä on nyt monennapainen maailma, niin se edellyttää globaalia hallintaa ja strategista suunnitelmaa maailmanmittakaavassa niin, että avaintoimijat EU mukaan lukien myös sitten ajaa omia etujaan omissa rakenteissa. Tämä koskee myös Euroopan unionia, jonka täytyy myös määritellä, miten se on läsnä jatkuvasti jäsenvaltioiden kauttakin vanhoissa rakenteissa ollut. Tämmöisiä yleisiä linjoja, yleinen yhteys, jonka puitteissa Keskustelualla oleva mietintö on laadittu ja äänestetään huomenna 154 tarkistusta on tullut tähän ja me olemme saaneet 10 kompromissitarkistusta. Siellä on noin 52 tarkistusta otettu huomioon. Ei se tarkoita sitä, että ne ole kaikki mahdotonta hyväksyä. Ajatellaan suurinta osaa tarkistuksista, jotka eivät ole kompromissa, mutta niitä nyt ei voinut vain ottaa osaksi näihin kompromisseihinkaan, koska noin ne koskevat eri lukuja esimerkiksi. Siksi on kyse mietinnöstä tarkistuksineen päivineen ja yleisesti täällä on yksimielisyys syntynyt siinä, että ei ole kyse niinkään poliittisesta mietinnöstä, vaan institutionaalisesta mietinnöstä, kun näitä mitä mekanismia on olemassa, mitä välineitä meillä on käytettävissä me Euroopan unionissa, että voitaisiin ottaa mukaan huo, tämä, nämä uudistukset kansainvälisissä järjestöissä ja miten uudet välineet Lissabonin jälkeenkin uusine määräyksineen olisivat tehokkaita myös edustuksellisesti ajatellen näissä uusissa organisaatioissa. Ehkä suurin ero tässä nyt on kuitenkin poliittisesti, ainakin joissakin ryhmissä on se, että aina ei ole mahdollista Euroopan unionilla korvata jäsenvaltioita, varsinkaan niitä, jotka liittyvät niihin järjestöihin, joissa EUlla on yksinomainen toimivalta. Miten voitaisiin yhteensovittaa sekin, että Euroopan unioni olisi näissä järjestöissä paremmin edustettuina ja jäsenvaltio kanssa jakaisi toimivat. Joka tapauksessa, kun minä totesinkin, me olemme jo saaneet aikaan kymmenen kompromissitarkistusta. Siellä on mukana pääkohdat mietinnöstä. Lyhyesti selitän ne nyt ensinnäkin. Kompromissitarkistus yksi, joka korostaa tarvetta harjoittaa maailman mittakaavassa yhteistyötä haasteisiin vastataksemme maapallostumisen yhteydessä, varsinkin jos ajatellaan rahoitusmarkkinoita, energiaturvallisuus, köyhyys, työtön torjunta, ilmastonmuutos, ihmisoikeuksien loukkaaminen ja niin edelleen, niin edelleen. Ja toiseksi kompromissi kaksi viita siihen, että meillä on oikeushenkilöys nyt Euroopan unionissa. Se merkitsee sitä, että se osallistuu eri järjestöihin kansainvälisestikin, riippuu tietenkin toimivallasta josta on kyse. Jos ajatellaan korkeaa edustajaa, varapuheenjohtajaa, komissiossa tai ulkosuhdehallintoa, niiden täytyy yhden, yhtenäistää viestiämme niin, että voitaisiin taata Euroopan unionilla mahdollisuus toimia kansainvälisesti, varsinkin kun sillä on nyt yksinomainen toimivaltakin joissakin kysymyksissä, tai sitten jaettua toimivaltaa jäsenvaltioiden kanssa, niin toivomuksena pitäisi olla se, että viesti olisi yhtenäinen silloin kun EU toimii omissa järjestöissään jäsenvaltioidenkin osalta. Tois, kolmanneksi, me olemme tietoisia siitä, että Euroopan unionin edustus tapahtuu kansallisissa järjestöissä jäsenvaltioiden kautta paremminkin ad hoc tavalla pirstaloituneesti. Me haluamme enemmän joustoa ja parempaa yhteensovittamista jäsenvaltioiden kesken niin, että voitaisiin maksimoida Lissabonin vaikutukset Euroopan unionin osallistumisessa monenkeskisjärjestöihin. Nelonen viittaa ennen kaikkea rahoitusjärjestöihin ja siinä otetaan esille väestönmuutokset Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella johtavat siihen, että tulot ja äänestysoikeudet ovat vaihtuneet eri järjestöissä, varsinkin rahoituslaitoksissa me olemme osoittaneet kykymme muutoksiin nykyisessäkin yhteyksissä. Ajatellaan esimerkiksi siinä, että meillä on johtokunnassa IMFssä kaksi paikkaa. Me haluamme, että kehittyvät taloudet toimivat myös monenkeskän yhteyksissä avoimesti, muun muassa kestävän kehityksen hyväksi niin, että voidaan köyhtä torjua, torjua terrorismia ja kansainvälistä järjestötä rikollisuutta, kuten myös ajatellen ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tarkistus viisi. Meidän täytyy miettiä ylikansallista luonnetta myös alueellisesti ja, ja meidän täytyy saada siihen legitimiteettiä, että voidaan kohentaa nykyisiä puitteita, ajaa meidän arvojamme, etujamme omalla asialistalla. Jos Euroopan unioni haluaa tulla globaaliksi toimijaksi, sillä täytyy olla oma yhtenäinen viesti ja sovittaa yhteen paremmin tätä kansainvälisesti ja voidaan haasteisiin vastata, jotka edessämme ovat, varsinkin ajatellen tätä tarvetta vahvistaa turvallisuutta, inhimillistä turvallisuutta käsitteenä. Ja totta kai täällä on paljon periaatteita, joita on esitetty myös tarkistuksissa, ne on huomioitu mahdollisimman pitkälle myös mietinnössä. Kuudennessa kompromississa korkea edustaja yhteistyössä parlamentin kanssa arvioiko, arvioiko paremmin myös meidän osallisuustamme kansainväliseen hallintoon. Ja näin voitaisiin Euroopan unionin roolia vahvistaa edelleen sikäli, että kuultaisiin parlamenttia enemmän jatkossa. Seitsemännessä yleisesti viitataan Euroopan unionin yksinomaisen toimivaltaan ja siihen, miten meidän pitäisi edustaa itseämme niin, että mietinnössä kehotetaan jäsenvaltioita uudelleen miettimään omassa osallistumistaan näihin tahoihin, jos EU jo edustaa kaikki 27. Joka tapauksessa tuettaisiin sitä mahdollisuutta, joka Euroopan unionilla on näissä järjestelmissä. Yksi esimerkki, jos ajatellaan kansainvälisen kauppajärjestön toiminta, siinä EUlla on yksinomaista toimivaltaa ja siksi on ajettu uudelleen ajateltu myös jäsenvaltioiden osallistua VTOH. Sitten jaettu toimivalta, niin sääntönä olkoon se, että Euroopan unioni osallistuu yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, mutta haettaisiin kuitenkin etukäteen jo yhteensovittamista toiminnassa siinä. Jotkut tarkastukset myös kompromissakin, kompromisseissakin on pyritty kannanottoa, että en, etukäteen voitaisiin kantoja yhteensovittaa, että, ole, että eivät sukset menisi ristiin, että olisi yhteinen kanta. Siinä on haluttu myös että jäsenvaltiot voisivat miettiä uudelleen ettei tulisi kilpailua kannoissa, ettei synny yhteistä kantaa. Täällä on yksi kohta kompromississa, joka tulee kohta kohdalta äänestykseen. Katsotaan, miten käy äänestyksessä, mutta, mutta kuitenkin tässä halutaan keskittyä nimenomaan edustuksellisuuteen myös Euroopan unionin osalta. Kahdeksikko viittaa turvallisuusneuvostoon, ja olemme toistamiseen jo tukeneet parlamentin suunnitelman otteeseen niin, että päätöksentekoa uudistettaisiin turvallisuusneuvostossa niin, että olisi sellainen mahdollisuus pikkuhiljaa korvattaisiin veto-oikeus, jotta että olisi laajempi määrä enemmistö, niin että pitkällä aikavälillä tämä olisi EU-tavoitteena myös, että se saisi paikan e, e, turvallisuusneuvostossa. Me haluaisimme, että korkea edustaja ottaisi huomioon nämä yhteistyöpuitteet ja aina puolustettaisiin yhteistä etua Euroopan unionin puolesta. Yhdeksikkö viittaa YK on ihmisoikeusneuvostoon. Siellä on joukko tarkistuksia Andrekinalta varsinkin. Ne on yhdistetty yhteen kompromissiin. Siinä halutaan selvennystä suhteisiin, joita on ihmisoikeusneuvostoon. Että jos maat loukkaavat ihmisoikeuksia, ne eivät pääsisi neuvostoon. Kuitenkin on erittäin tärkeää, että saataisiin aikaan yleistä suuntaa ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksille ulkosuudenhallinnossakin niin, että komission ja neuvoston edustusot Genevessä yhdistettäisiin mahdollisimman lyhyessä ajassa. Ja lopuksi kompromissi 10 viittaa Euroopan neuvostoon ja ihmisoikeussopimukseen. Haluamme, että Euroopan unioni voisi osallistua ja äänestää Euroopan neuvoston ministerikokouksessa myös kun on kyse ihmisoikeussopimuksesta sopimuksesta ja myös parlamentin yleiskokoukseen voitaisiin osallistua tavalla että toisella. Tässäpä nyt periaatteessa yhteenvetona kymmenen kompromissitarkistusta. Se koskee osaa tarkistuksista, joita on tehty, kuten jo totesinkin, niin uskon, että eikä tässä kovin suuria eroavaisuuksia ole ryhmien kesken äänestyksessäkään, koska Monet tarkoitukset on huomioitu kompromississa, jotka on laadittu varjojen kanssa. Kiitoksia vielä myös Pahtaille, sihteeristön väelle ja kaikesta ajusta, jota minä olen saanut työn touhussa. Kiitos myös muille, kiitos. <clears throat> Grazie, onorevole Muniz. Kiitoksia, edustaja Muniz. Sitten keskustelu. Ensinnäkin varjoesittelijät Kukkan Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtajalle. Tähän alkuun haluaisin kiittää esittelijää työstään ja kiitän myös kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat hyvin myönteisiä tarkistuksia tehneet. Me olemme keskustelleet hyvin, hyvin hedelmällisessä hengessä hyvistä kompromisseista ja uskon, että ne parantavat tätä mietintöä. Niin haluan nyt sitten kertoa nämä pääviestit, joita tällä asiakirjalla tulisi olla. EU pitää vahvistaa rooliaan monenvälisissä järjestelmissä, jotta se pystyisi nopeasti reagoimaan kansainvälisessä ympäristössä. Jos EU haluaa olla johtavassa asemassa, niin sen pitää olla valmis myös toimimaan monenvälisissä ympäristöissä, toimimaan tehokkaasti ja nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että sen pitää olla valmis vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, energiavarmuus, maahanmuutto, rahoitus, ihmisoikeus ja turvallisuuskysymyksiin ja muihin. EUn pitää vahvistaa omaa rooliaan ja koordinaatiotaan YK-järjestelmään erityisesti tehokkaammalla osallistumisella eh, eh, yleiskokoukseen ja kehittämään myös, kehittämään myös turvallisuusneuvoston toimintaa. Tämä ei tapahdu kuukausien, kuukausien eikä viikkojen aikana, vaan meidän pitää nyt pitkällä tähtävälillä johdonmukaisesti pyrkiä tähän tavoitteeseen. EUn rooli kansainvälisessä rahoituslaitoksissa ja koordinaatio kansainvälisten turvallisuusjärjestöjen kanssa pitää vahvistua jatkossa myös ja Lissabonin puitteissa on uusia instrumentteja ulkopolitiikan yhteydessä ja sillä tavalla voidaan vahvistaa EUn kantaa maailman neuvottelupöydissä. Me tarvitsemme pitkän tähtäimen strategian, joka selkeästi määrittää määrittää vaiheet ja toimet, jotka pitää tehdä, jotta voimme määrittää oman asemamme maailmanlaajuisena toimijana. Senpä takia minä tuen sitä, että korkean edustajan varapuheenjohtajan pitäisi e- esittää tällainen strategia. Lopuksi vielä liittyen näihin kompromissitarkistuksiin. Uskon, että ne ovat ihan hyvät, niin kuin sanoinkin jo, ja me olemme valmiita tukemaan niitä kuitenkin kohta, siis kompromissi tarkistus seitsemän, jossa pyydetään jäsenvaltioita vähentämään osa, edustuksiaan silloin, kun EUlla on toimivalta. Haluaisin tästä kohta kohdalta äänestyksen, koska tarkistus 84, jonka herra Million Monroe esitti, oli parempi esittelijä sanoi, että ryhmän kanta riippuu nyt siitä, kuinka rohkeasti, eh, kuinka rohkea se on. Ei tätä vastaan mitään, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että eh, kanta riippuu myös siitä, kuinka realistisia nämä ryhmät ovat. Koska jos halutaan rohkeutta, niin silloin pitää myös ottaa huomioon reaalipolitiikka. Kiitos. Grazie, onorevole Kukan. Kiitoksia edustaja Kukan. Edustaja Schaake kai Lambsdorffia edustaa täällä, koska Lambsdorff on varjoesittelijä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja muita kollegoita ryhmän nimissä hedelmällisestä yhteistyöstä ja siitä, että monet ajatuksistamme otettiin hyvin vastaan. Tämä on tärkeä aihe, jota käsitellään nyt tärkeänä aikana. Me toivomme, että EU olisi paljon voimakkaammin globaali tekijä. Jäsenvaltioiden pitäisi voida luottaa EU-hun ja mittakaava etuun, joka EUsta syntyy taloudellista hankalina aikoina. Tämä on erityisen tärkeä. EU globaalina toimijana on hyvä asia, kun ajataan kansalaisten oikeuksia – Kollega Kukan jo viittasikin siihen, että nationalismi ja protektionismi ovat kasvamaan päin. Ehkä tämä mietintö antaa meille myös kotitehtäviä, kun tässä puhutaan tehtävistä, joita EUlla on ja jäsenvaltioilla edessään. Lisäksi tässä tulisi ajattelemisen tarvetta ja toiminnan tarvetta myös kansallisille hallituksille – Jotta EU voisi ajaa etujaan, sen pitäisi toimia globaalina tekijänä tehokkaasti, koordinoidusti. Tämä heijastelee hyvin meidän kantojamme. Toivomme, että näin päästään sanoista tekoihin. Kiitos paljon. Grazie, Kiitoksia, edustaja Schaakke. Scholz. Guen varjoesittely. Thank you, Mr. Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluan myös kiittää esittelijää tehdystä työstä ja näin varjojen kanssa tehdystä kompromissin e- etsinnästä. Puhun nyt Intan puolesta, koska tässä mietin, kun näin äänestyslistan, että miksi ehdotetaan, että että suurin osa Intavaliokunnan tekemistä tarkistuksista ovat, olisi hylättävä. Intan tarkistus 11 on ymmärrettävää, että sitä, sitä voi kannattaa, mutta rehellisesti sanottuna minä hieman mietin tätä, jos puhutaan Euroopan unionin asemasta, niin sitten pitää katsoa, mikä on jäsenten asema esimerkiksi VTOssa. Ja tällä tavalla me olemme kuulleet siitä, että pitää luoda sellainen vastavuoroisen ymmärryksen ilmapiiri kauppakumppaneidemme kanssa, jotka kaikki ovat samalla tasolla – tasaväkisiä ja senpä takia haluaisin selvityksen esittelijältä hänen omasta ehdotuksestaan. Kiitoksia edustaja Scholz. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli loppukommentit esittelijältä. C'è ancora qualcuno? Ah, ei, oliko selvä joku toinen? Ai, enpä huomannutkaan. Olkaa hyvä. Onorevole Milanon. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Herra Kuukan viittasi jo varjosittelijä muutama kohtaan, joita minäkin olen tehnyt. Kaksi minun tarkistustani ottaisin esille. Minä uskon, eivät ne ole mukana kompromissa, mutta kuitenkin haluaisin nyt eri ryhmille ja varjosittelijöille, kuten esittelijällekin, todeta seuraavaa, että mielestäni yhtäältä ne niin 35, että ei ole mitään tarkkailijasemaa olemassa. Ei sitä ole olemassa. Ja sitten tässä mennään pikkuhiljaa kuitenkin eteenpäin. Ja jos ajatellaan menettelytapa, jos ajatellaan Van Rompuy, on puuttumassa myös jopa myös puheenjohtaja, pelkän kaudella Kiitos senkin ollaan menossa etuvetä EU on myös omaksumassa rooliin. Totta kai voidaan viitata korkean edustajaan tarkkailijana, mutta tarkkailija ei ole olemassa ollenkaan etyjessä. Sitten NATO-suhteessa, sekin on erittäin tärkeä. Minä haluaisin vahvistaa niitä suhteita ajoittain, mutta myös systemaattisesti muun muassa pääsihteerin ja korkean edustajan kesken. Ehkä sitä on hyvä selvittää kunnolla, siksi olen tehnyt tällaisen tarkistuksen, että olisi näiden järjestöjen välillä vastavuoroinen tarkkailijan asema. Katso, mitä se merkitsisi. Olen tehnyt tarkistuksen, jossa korostetaan nimenomaan tätä. Selvittää ainakin sen vaikutuksia ja merkitystä. Eipä siitä muuta. Kiitos. Bene, non ci... Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ei näyttäisi olevan. Ja kuten jo olin sanomassakin, loppupuheenvuoro vielä esittelijällä. Kiitoksia puheenjohtaja, kovasti kiitoksia kaikille. Herra Mijan 135 niin ja sisältö siinä siis Euroopan unionin asema tarkkailijana, missä se vain on mahdollista, vastaa tätä alkuperäistä lähtökohtaa. Eli me haluaisimme edustuksellisuudessa mennä ylöspäin portaita. Joka tapauksessa, jos se jäsen voi olla, niin ja jos ei ole varsinaista osaa, mutta kuitenkin toimivalta, niin voisi olla tarkkailijana. Totta kai täytyy ottaa huomioon, onko se huomioitu näiden järjestöjen perussäännöissä, onko tarkkailijan asemaa vai ei. 135 tarkistus siis tuli tässä kyse. Ja sitten NATOsta viittaus, niin siis ajatus on tämä, että toimintakykyä lisättäisiin Euroopan unionin osalta kunkin järjestön laillisissa puitteissa. Herra Scholz, Intavaliokunnan tarkistuksista kysytte. Henkilökohtaisesti olen oikeastaan kaikkien tarkistusten kanssa samaa mieltä. Mutta itse asiassa tämä mietintö viittaa Euroopan unionin rooliin monenvälisissä organisaatioissa, myös kaupallisissa. Ne tarkistukset, jotka viittaavat Euroopan unionin sisäiseen toimintaan, niin ei niitä nyt voinut ajatella tämän mietinnön puitteissa. Tai jos halutaan, että jäsenvaltiot, jotka ovat omaksuneet strategian. Siis tässä on vetomuksia jäsenvaltioille, mutta ei Euroopan unionin puitteissa tai meidän sääntöjemme puitteissa, esimerkiksi VTOssa. Mutta kyllä voin kyllä tukea ykköstä nelosta, ei kun anteeksi, ykkö osa kolmosesta, ykkönen osa nelosta ja yksitoista ainakin on hengessä mukana lausunnossakin hintavaliokunnasta niin, että tässä sopeudutaan nimenomaan mietinnönkin perusajatuksen siinä, miten Euroopan unioni voisi vielä eri kansallisjärjestöissä vahvistaa rooliaan ja myös VTOssa, kuten muissakin organisaatioissa, joka liittyy kauppaan muun muassa. Mutta emme voi kuitenkaan näitä viitauksia kaikkia hyväksyä, koska ne eivät kuulu mietinnön piiriin jos viitataan suoraan konkreettisesti jäsenvaltioihin tai jotain vastaavaa. Kun on kyse niiden ottamasta politiikassa noissa järjestöissä, sitten voidaan katsoa mietinnössä hyväksytäänkö niiden puolesta vai ei. Mutta tämä VTO-ajatus on hengessä kuitenkin mukana mietinnössä. Toivottavasti huomisessa äänestyksessä saamme aikaan mietinnön tässä valiokunnassa ja vielä kiitos kaikille myös äänestysluettelon laatimisesta. Äsken jo siitä jotain mainitsinkin, kiitos. No niin, kiitoksia esittelijälle, edustaja Munjifsille. Tehän tiedätte, että toimitamme äänestyksen huomenna ulkoasevaliokunnassa ja sitten toukokuussa se tulee täysistuntoon. Tässä vaiheessa voimme jo valmistautua seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on suljetuin ovin, niinpä pyydän, että ne, joilla ei ole asiaa olla täällä, virkamiehet ja ulkopuoliset, että lähtisivät salista ennen kuin vielä EUn Irakin oston päällikkö Jana Ivaskova saapuu. Hän on saapumassa saliin hetken päästä. Jos sopii, niin voisitteko lähteä, niin valmistamme seuraavaan keskusteluun.